vuoropuhelua kansallisyhteiskunnan kanssa näistä kysymyksistä. Tämä on hyvä asia. Ja muitakin esimerkkejä löytyy. Sitten banaaneista. Kuten te tiedätte, se, että suostumuskohtelu bananin kohdalla on väliaikaisesti keskeytetty tämän mukana sopimuksesta, meillä mikään automaattinen päätös. Tämä liittyy, riippuu niin vaikutuksista EU-markkinoiden vakauteen. Joka kerta, kun tietty kiintiö on ylitetty Keski-Amerikan kohdalla mukaan vuonna, joka kerta se on komissio on tehnyt syvällisen analyysin ja olemme tulleet siihen johtopäätökseen analyysin pohjalta, että liikatuonti ei aiheuttanut mitään epävakautta EU-markkinoilla ja tällä oli hyvin vähän vaikutusta myöskään hintoihin. Tulemme jatkossakin seuraamaan tilannetta. Sitten pakastetut ranskan perunat, kuten belgialainen kollega niistä puhui. Kolumbialaisten kanssa olemme usein otteeseen ottaneet tämän esiin. Olen yhtä huolta kuin tekin. Vai ongelmia liittyy myöskin siihen, kuinka laskelmia on tehty, kuinka Ranskan perunata on laskettu. Boko tullaan keskustelemaan tästä ensi kuussa. Tulemme keskustelemaan tästä Kolumbian viranomaisten kanssa, jotta he tutustuisivat asiaan tarkemmin jotta saamme tärkeämpää tietoa sitten. Näillä me teillä ajantasaista tietoa sitä mukaan, kun sitä tulee. Kuten sanoin, me tulemme aloittamaan kaiken kattavan arvion kummankin sopimuksen osalta. Ilomille toimitaan nyt teille, Euroopan parlamentille tiedot näistä arvioista. Ja mielellämme palaamme vielä puhumaan teille asiasta myöhemmässä vaiheessa. Kiitos puhemies. Kiitoksia. Viimeiset kaksi puhujaa ovat esittelijät ensin. Eh, Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen Malmströmille kaikille kollegoille mielenkiintoista panoksista tänä iltapäivänä. Latinalainen Amerikka on ystävällinen alue. Meillä on hyvin läheisiä suhteita sinne päin. Näistä kauppasopimuksista on vain vahvistusta näille suhteille ja korostetaan geopoliittista ja taloudellista merkitystä, mitä niillä on. Hyvä Helmut, tiedän, että tässä voitaisiin tilannetta kovasti parantaa, mutta on kuitenkin katsottava, mikä oli lähtötilanne ja mikä nykytilanne on. Jos keskeytettäisiin näiden sopimusten täytäntöönpano, niin se vain huonontaisi tilannetta, niin kuin Ramon Haurin sanoi ja Gabriele Fernando teille sanoisin, että banaanin suhteen on oltava hyvin varovaisia. Meille kerrottiin, minkälaisiin toimiin komissio on ryhtynyt. Komission sen Malmström niistä juuri kertoi. Ottaen huomioon, että Peru ja Kolumbia ja Ecuador, jotka äskettäin tulleet mukaan, ovat strategisesti tärkeitä EUlle, on tärkeää ajaa tätä sopimusta jatkossakin, jotta se voi toteutua täysin. On muistettava, että sopimuksia voi tulla muitakin mukaan, koska siellä on liittymislause, joka mahdollistaa sen, että siihen osallistuu myös muita Andien yhteisön valtioita. Ja lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia kollegoita tehdystä työstä ja erityisesti varjoesittelijöitä Immaculada Rodriguez Pinheiron mainitsisin erityisesti, koska kaikki he ovat omalla avustuksellaan auttaneet samanaikaiseksi mietinnön, joka toivottavasti huomenna voidaan hyvin lailla enemmistöllä hyväksyä. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Nyt annan puheenvuoron Raimer Bögel, olkaa hyvä. Minä haluan aluksi sanoa, kun meillä on ollut perusteltua kritiikkiä ja kommentteja, meillä on paljon avoimia kysymyksiä äh, suhteessa siihen, mistä olemme neuvotelleet kumppanimaiden kanssa. Kyllä, meidän on painokkaasti, mutta myös äh, huolella asia käsiteltävä. Ja minun on sanottava, että teidän tiiminne, hyvä komissaari, on tehnyt erittäin hyvää työtä viime vuosina kaupapolitiikan saralla. Olen samaa mieltä kollegan kanssa siitä, että meidän täytyy myös katsoa, mistä meidän kumppanimme tulevat, eikä vain vaatia sataprosenttista täytäntöönpanoa, vaan myös katsottava, miten joku kehittyy, millaista edistystä on tapahtunut. Sekin on huomioitava. Ja nyt vielä eräs asia puhemies. Jos katson, että e, juuri sellaiset maat, joista olemme vähän aikaa sitten täällä puhuneet, nimittäin Peru ja Kolumbia, Peru on 500 000 pakolaista ja Kolumbia yli miljoona pakolaista Venezuelasta, niin silloin nämä maat ovat hyvin herkässä tilanteessa, melkein romahduksen partaalla. Teemmekö riittävästi yhdessä UNHCRn kanssa vai teemmekö vielä liian vähän? Kyllä, meillä on valtaisa velvollisuus Euroopan unionina huolehtia myös tästä tilanteesta ja varmistaa, että eh, diktatoristen hallintojen eh, muutokset eivät tuhoa koko latinalaisen Amerikan aluetta. Tämä on valtaisa tehtävä meille, ei vain kauppapolitiikassa, vaan muuallakin, että kaikki se, mitä me vaadimme, toteutetaan. Jos ajatellaan, kuinka arrogantisti Yhdysvallat toimii, meidän ei pitäisi olla niin kuin ihan noin vain voisimme jättää tuon mantereen suurten naapurien käsiin tai toisten kumppanien käsiin, kuten Kiina. Ähm, meidän kumppanimme odottavat meiltä jotain aivan muuta ja se meidän on pidettävä mielessä. Kiitoksia. Kiitos esittelijä Böge. Tähän päättyy yhteiskeskustelu ja äänestys äh, pidetään huomenna. Seuraava asia esityslistalla. Haluaisin kuitenkin lausunnon tehdä Raine Tentaino linja lähtee EPPstä ja liittyy ECR-ryhmään. Ja tämä astuu voimaan 16. tammikuuta tänään. Jane Collins ja John Stuart Agnew lähtevät EFDD-ryhmästä ja liittyvät ENF-ryhmään. Tämä astuu voimaan 16. tammikuuta 2019. Herra Gerald Batten ei enää ole sitoutumaton, vaan liittyy ENF-ryhmään ja tämäkin astuu voimaan 16. tammikuuta 2019. Nämä ovat ne ilmoitusasiat, jotka halusin kertoa ja nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin Maria Areenan mietintö, Euroopan globalisaatiorahasto. Tervetuloa komission jäsen Taisen ja tervetuloa kaikille osallistujille tässä keskustelussa. Edustaja Arena, teillä on puheenvuoro. Merci, monsieur le président. Merci. Kiitos puhemies, kiitos hyvä komission jäsen. Euroopan globalisaatiorahasto perustettiin vuonna 2006. Se on solidarisuusrahasto, tätä on korostettava, ja se auttaa niitä työntekijöitä, jotka yrityksissä joutuvat kärsimään siitä, että yritys tekee uudelleen järjestelyjä globalisaatioon liittyen. Yli 150 000 työntekijää on saanut avustusta ja 150 tapausta on ollut kaiken kaikkiaan melkein kaikissa jäsenvaltioissa ja tähän lisättyy 4000 NETtä, eli sellaisia nuoria, joilla ei ole työpaikkaa eikä koulutusta, jotka hekin ovat voineet saada globalisaation rahastosta tukea, mutta vaikka alun perin siinä oli 500 miljoonan budjetti per vuosi, niin sitä on käytetty vähän. Ei siksi, etteikö toimet olisivat oleellisia päinvastoin, vaan siksi, että organisaatio on hyvin hankala. Ja tämä ehdotus, jonka teitte komission aloitteesta, otettiin myönteisesti vastaan parlamentissa sitä jonkun verran muutettiin, mutta yleisesti ottaen oltiin samaa mieltä siitä, että tämän ehdotuksenne pohjalta pitäisi työskennellä. Itse asiassa, jos ajatellaan tätä kynnysmäärää, eli kuinka monen työntekijän tämä vaikuttaa, te ehdotitte tiettyä kynnystä, me ehdotamme 200 työntekijää, ei samasta yrityksestä, vaan eri yritysten työntekijöitä voidaan laskea tähän mukaan. Ja sitten globalisaatio ei ole ainoa syy, miksi taloudessa tehdään tällaista uudelleenjärjestelyä. Pitää huomioida myös tekninen muutos ja energiasiirtymät, ekologinen siirtymä. Kaikki nämä ovat tärkeitä myös silloin, kun uudistuksessa tehdään tällaisia järjestelytoimia. On tärkeää huomioida yhteisrahoitus ja eri sektorien yhdistäminen ja alueiden yhdistäminen. Kaikella tällä on tavoitteena parantaa tämän globalisaatiorahaston tehokkuutta, mutta olisi kuitenkin tarkoitus puhua siirtymärahastosta mielestämme. eräs seikka, jota ei ole huomioitu rahaston yhteydessä, haluan esittää tarkistuksen siihen kohtaan huomenna täysistunnossa, on, on tärkeää auttaa työntekijöitä kun tällaista unelmista tapahtuu, niin on selvää, että näin pitää tehdä, koska tietyt ovat voittajat, toiset häviää. Mutta silloin kun tehdään suuria uudistustoimia tietyillä alueilla, joissa esimerkiksi on paljon työttömyyttä tai sellaisilla alueilla, joilla on ollut paljon yritysjärjestelyjä, niin sitten olisi tärkeää auttaa paikallisia taloudellisia toimijoita niin, että voidaan vastata tällaisiin paikallisiin traumoihin, jos on tapahtunut eh, paljon tällaisia mm, toimia. Ja tätä varten tarvitaan tietyn alueen kaikki älykkyys ja kyvykkyys liikkeelle. Jos ajatellaan esimerkiksi Belgian Charleroi Caterpillar-yritystä, eh, siellä todellakin ryhdyttiin toimiin, pyrittiin hankkimaan työntekijöille uusia työpaikkoja ja tämän lisäksi sinne eh, perustettiin tällainen eh, catch yksikkö, jossa on mukana yliopistoja ja taloudellisia toimijoita paikallisesti. Ja tämän yksikön avulla on pystytty eh, saamaan nämä kyvyt uudelleen liikkeelle ja sen takia eh, työllisyystasoa ja tämän alueen varallisuutta on pystytty parantamaan. Minä otan tämän tarkistuksen esille huomenna. Kollegat eivät välttämättä ole siitä täysin vakuuttuneita, mutta tämän tarkistuksen avulla voitaisiin huomioida alueellinen kehitys, koska alueellinen kehitys on todella tärkeää. On sellaisia alueita Euroopassa, jotka ovat vauraita ja toiset ovat jääneet jälkeen, eikä niitä voi jäädä jättää yksin tähän epätoivoisiin tilanteisiin. Siksi olisi tärkeää, että voisin saada eri ryhmiltä tukea tälle tarkastukselle. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon esittelijälle. Nyt annan puheenvuoron komission jäsen Tysonille. Olkaa hyvä. President. Kiitos puhemies. Arvon jäsenet. Vuodesta 2007 eteenpäin globalisaation rahasto on ollut avainasemassa. Se on ollut väline, jolla on voitu osoittaa solidarisuutta työntekijöitä kohtaan, jotka ovat menettäneet työpaikkansa globalisaatioon liittyvien muutosten vuoksi maailmankaupassa tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin vuoksi. Se otettiin käyttöön 2007. Sen jälkeen siitä on käytetty 631 miljoonaa euroa. 170 tapausta varten, joiden piiriin on kuullut miltei 150 000 työpaikkansa menettänyttä mukaan luettuna nuoria, jotka eivät ole työelämässä eikä koulutuksessa. Maailma on muuttunut jo hyvin paljon tuon päivän jälkeen. Nyt on siksi aika muuttaa asetusta, jotta voidaan paremmin vastata vaatimuksiin nykyisessä taloudellisessa kontekstissa. Euroopan parlamentti onneksi tukee se samoin monivuotisessa rahoituskehyksissä myöskin varoja, jotka annettaisiin rahoitukselle. Haluamme myöskin alentaa kynnystä, joka täytyy ylittää, jotta tukea voi saada. Haluan kiittää esittelijä Areena ja myöskin työllisyysvaliokuntia ja muita valiokuntia niiden tekemästä ankarasta työstä tämän asian vuoksi. Aivan erityisesti pidän hyvänä sitä nopeutta, jolla parlamentti on hoitanut tätä asiaa. Parlamentti on tehnyt lukuisia tarkistuksia, Monet niistä ovat oikein hyviä, koska ne selventävät meidän tekstiämme tai lisäävät siinä jotakin hyödyllistä tai muuttavat hyödyllisellä tavalla asioita. Jotkut tarkistukset ovat sellaisia, joiden suhteen hieman olemme vielä epäröivällä kannalla. Ilomille voi mainita niistä joitakin. Yksi avain tekijöitä uudistuksessa oli se, että nopeammin voitaisiin saada varoja liikkeelle. Se, että uudelleen otettaisiin samaa menettelykäyttöön käyttöön kuin aiemmassa asetuksessa, tekisi tästä mahdotonta. Silloin ei voitaisi lyhentää näitä menettelyitä. Siksi menettäisimme mahdollisuuden saada varat käyttöön nopeammassa tahdissa kuin tällä hetkellä. Niitä voitaisiin nopeammin auttaa työnsä menettäneitä ihmisiä. Ja se, että vielä alettaisiin kynnystä, suhtaudun tähänkin epäilevästi, ja myöskin viitekausi. Ei mitään tästäkään tarkoitusta pidä. Interventiota ovat perusteltuja silloin, kun paikallistalouteen on kohdistunut suuria shokkeja, taloudellisia shokkeja, jotka ovat johtaneet työttömyyteen. Mikäli tätä jo nyt matalaa komission kynnystä lasketaan 500 ensin 250 komissiohdotuksessa ja sitten vielä lisää, mennään vielä matalammalle, silloin on vaarana, että että Silloin ei voida puhua enää suurenluokan eri shokeista, eikä sitten voida puhua myöskään EUn lisäarvosta. Ilomielin kyllä kuuntelen tätä keskustelua täällä tänään ja kiitän jo etukäteen kaikista työstä, jota olette tehneet. Dziękuję bardzo pani komisarz! nasza debata rozpocznie się od wystąpienia. Kiitoksia oikein paljon. Nyt aloitamme keskustelun. Meillä on puhujia neljästä valiokunnasta, kansainvälinen kauppa, budjetti, talousarvion valvonta, aluekehitys ja naisten oikeudet. Pyydän, että puhujat pitävät kiinni heille annetuista aikarajoista, koska haluamme päättää keskustelumme ennen puolta yötä tänään. Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta edustaja Gras van der Heinz, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon arvoisat kollegat. Valitettavasti EUn kauppasopimuksesta puuttuvat tämän päivän mennessä mekanismit, joiden avulla työ- ja ympäristönormeja voidaan viedä läpi. Silloin ei voida puhua kaupasta, josta kaikki hyötyvät. Euroopan globalisaatiorahaston tarkoituksena on tukea niitä työntekijöitä, jotka ovat menettäneet työpaikkaansa globalisaation, kaupan vapauttamisen tai teknologisen kehityksen kautta. Ähm, todellisuus osoittaa, että on aina häviäjiä ja voittajia ja että häviäjät voittajat e, jakautuvat epätasa-arvoisesti jäsenvaltioiden, alueiden ja Eh, ihmisten kesken. Eh, monimutkaisen rakenteesta huolimatta rahasto on pystynyt yli 140 000 työntekijälle EU-sta tuomaan eh, etuja. Koska rahasto ei ole täysin käytetty, niin haluamme yksinkertaistaa sitä. Jäsenvaltioita pitäisi tukea hakumenettelystä, soveltamisalaa laajentaa ja siitä tehdä joustavampi. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi talousarvion valvontavaliokunnasta edustaja Pirins. Kiitos puhemies. Komission jäsen budjettivalvonnan näkökulmasta kolme seikkaa. Ensinnäkin pitää ajatella, että tarvitaan sellaisia toimia, jotka auttavat kaikkien vaikeimmassa asemassa olevia ja sellaisia jäsenvaltioita ja alueita, joihin vaikutukset ovat olleet suurimpia ja missä kansallisilla ja alueellisilla viranomaisilla ei ole tarpeeksi voimavaroja ryhtyä tarvittaviin toimiin kun toiminnan lopettaminen koskee voittoa tuottavaa yhtiötä, niin yhtiön on myös antava oma panoksensa suunnitelman kautta uuden työpaikan hankkimiseen. Ja jos annetaan epäsuoran hallinnon kautta eh, avustusta, niin sitten on varmistettava, että eh, toimitaan avoimesti, kun valitaan kolmas osapuoli, joka tämän tehtävän hoitaa. Ja tehdään selväksi myös Euroopan parlamentille, kuka tämä alihankkija on, joka tähän tehtävään on valittu. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi aluekehitysvalituskunnan puolesta herra Tamasdo. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. rahastoon annettu annettuun lausuntoon. Annetusta lausunnosta minä olen vastuussa ja siksi haluaisin sanoa, että nykyinen 250 kynnys alennetaan 150 henkilöön ja laajennetaan myös tätä koskemaan niitä henkilöitä, joita ei ole vielä irtisanottu, mutta joiden irtisanomista on jo päätetty. Ja sitten myös oleellisena asiana nämä hakemukset pitää käsitellä mahdollisimman nopeasti. Mielestäni on myös tärkeää ryhtyä vielä lisätoimiin. 150 henkilön laskeminen tämän irtisanottujen osalta on tärkeää, koska harvemmin PK-yrityksissä on eh, tällaisia eh, suuria yrityksiä ainoastaan. Ja jos ajatellaan työmarkkinoiden luonnetta, niin on tärkeää laskea todellakin 150 irtisanottujen määrä. Kiitos. E kiitoksia. Sitten naisten asianvaliokunnasta edustaja Blinkevich-Jute. Kiitoksia, puhemies. vuosikymmenen aikana eh, globalisaatiorahasto on antanut tukea sadalle tuhansille ihmisille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa Euroopan unionissa. Nyt kun eh, tätä ohjelmaa jatketaan, niin eh, pitäisi lisätä toimia työntekijöille niin, että he voisivat saada tukea nopeammin, että heidän hakemuksensa hyväksytään nopeammin, että tasa arvoa edistetään. Lisäksi esimerkiksi tieto- ja viestintäalalla ja tiedealalla sekä matemaattisella alalla pitäisi sukupuolten osallistumista tasoittaa. Voitaisiin tukea naisten osallistumista näille aloille, joilla yleisesti ottaen on enemmän miehiä, joissa palkkaus on miehille parempaa ne naiset, jotka etsivät uudelleen koulutusta, voisivat saada silloin todella kattavaa eh, eh, tukea, joka toimisi sitten eh, todellisuudessa. Kiitoksia. Nyt tähän päättyvät ne puhujat, jotka puhuivat eh, valiokuntien puolesta, nyt meillä on ryhmien puolesta puhuvat. Ensimmäinen eh, ryhmä on EPP, eh, herra Tom van den kollega, että Euroopan kompensaatiorahasto ei ole enää olemassakaan, sitä enää ole. Neuvottelut ovat menneet hyvin. Nyt Euroopan parlamentissa on puhuttu eurooppalaisesta transitiorahastosta rahastosta, siirtymärahastosta, ei rahastoa alun perin. Rahaston tarkoituksena auttaa ihmisiä, jotka ovat menettäneet työpaikkaansa rakennemuutosten vuoksi, jotka ovat täytäneet globalisaatiosta tai talous- ja rahoituskriisistä minun maassani. Voidaan tarkastella kateperallinen esimerkkiä. Nyt äh, tarko- rahasto oli tarkoituksensa. Nyt onnittelen komissiota uudesta ehdotuksesta budjettia ei, ei käytetä riittävän tehokkaasti hyväksi. Nyt on lukuisia soveltamissääntöjä, jotka ovat liian tiukkoja. Automatisaatio, digitalisointi tai digitalisaatio täytyy myöskin ottaa huomioon kriteerin joukossa. Nyt aiemmin ollut rajana 500 irtisanottua henkilöä. Nyt vaikuttaa siltä, että kynnys on aivan korkea juuri niillä alueilla, jotka erityisestikin tarvitsevat tukea ja koulutusta ihmisille. Nyt pitäisi todellakin mahdollistaa se, että niin kuin parlamentin mietinnössäkin vaaditaan, että tämä aletaan 200 tämä kynnys. Nyt meidän pitäisi, mutta meidän täytyy ottaa huomioon eri sektorit, eri alueet. Tämä on vain loogista. Nyt voidaan paremmin näin tehdä. Ja työntekijöiden täytyy mahdollisimman nopeasti saada uusi työpaikka. Ei tässä mitään syöllisiä analyysiä tarvita sen enempää. Tämä siirtymärahasto, sen yhteydessä täytyy huomioon myöskin Brexitin vaikutukset, koska yhä u- useammat alueet joutuvat vaikutusten kohteeksi. Juuri Brexitin vaikutus täytyy ottaa huomioon myöskin siirtymärahaston yhteydessä. Kiitoksia sitten SNT-ryhmästä Agnes Jongerius. Puhemies, Mikäli oikein Euroopan alueella monet ihmiset saman aikaan menettävät työpaikkansa, silloin koko alue kärsii. Ja se on ainutlaatuistilanteesta. Silloin ihmisten täytyy saada nopeasti tukea ja solidarisuutta Euroopasta. Ja ihmisten täytyy olla varmoja siitä, että tukea tulee. Me tiedämme, että olosuhteet muuttuvat. Teknologian kehitys vaikuttaa työtilanteeseen myöskin kansainvälinen kilpailu ja globalisaatio. Siksi meidän täytyy mukautua muutoksiin mukaan luettuna ilmastonmuutoksen, sekin tulee olemaan vaikutuksensa työmarkkinoilla. Ihmiset, jotka kärsivät työpaikkojen menetyksestä, eivät saa jäädä yksin. Meidän täytyy varmistaa, että saadaan vastapainoa muutoksi. Ihmiset täytyy voida luottaa tukeen ja ihmisten täytyy voida käyttää tämä tuki hyväkseen. Siksi on hyvä, että nyt saamme aikaan tämän eurooppalaisen siirtymärahaston. <clears throat> Kiitos. Ja kiitos tästä kahdesta sekunnista, jotka säästitte puheaikaa nyt ECR-stä Czesław Hoc. Kiitos puhemies. Globalisaatiorahasto perustettiin vuonna 2007 ja sitä on parannettava ja tehostettava. Sen on voitava paremmin tukea niitä ihmisiä, jotka menettävät työpaikkansa globalisaation takia. Tulevaisuudessa työntekijät voivat saada tukea, jos heidän työpaikkansa automatisoidaan tai digitalisoidaan tai globalisoidaan, ei ainoastaan talouskriisin johdosta. Me ehdotamme, että tässä pitäisi alentaa 250 irtisanomiseen tätä kynnystä. Tämä on hyvä ajatus, mutta sitten pitää varmistaa myös se, että astetaan samaan arvoon työntekijät pienissä ja suurissa yrityksissä. Toistaiseksi on haettu tukea 11 maasta 68 miljoonaa

Paljon kiitoksia. Sitten vihreistä Monika Van. Kiitos äh, puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Euroopan globalisaatiorahastohan nimetään uudelleen. Siitä tulee Euroopan siirtymärahasto. Me vihreät tuemme tätä todella. Me olisimme halunneet vielä, että se oli, nimi olisi ollut reilu siirtymä, jotta olisimme paremmin voineet osoittaa, että kyse on tulevaisuuteen katsovista hyvistä laadukkaista työpaikoista meille tuleva Euroopan siirtymärahasto on erittäin tärkeä sosiaali- ja työmarkkinapoliittinen ohjausväline, koska se hyödyttää työntekijöitä suoraan, eikä meillä ole niin paljon tällaisia välineitä Euroopan unionissa. Ja siksi se on erittäin tärkeä työväline myös sosiaalista Eurooppaa silmällä pitäen. Olen iloinen, että olemme saaneet aikaa parannuksia tähän rahastoon, esimerkiksi että se katsoo pidemmälle tulevaisuuteen, koska digitalisaatio ja teollisuuden muuttuminen hiilivapaaksi teollisuudeksi nähdään mahdollisuutena eikä niinkään ongelmana, että on uudelleenkoulutusta, työnhakijoille tulevaisuuden työpaikkoja varten, sitten vihreitä työpaikkoja varten, että huomioidaan myös nuoret, jotka Mm, eivät ole koulutuksessa äh, tai äh, työssä ja että äh, on laskettu näitä kriteerejä, jotka liittyvät irtisanottujen työntekijöiden määrään. Pidämme niitä oikein hyvinä muutoksina ja toivottavasti niille saadaan enemmistö. Valitettavasti emme voi tukea esittelijän tarkistusta, koska meidän mielestämme on tärkeää, kuten jo sanoinkin, että globalisaatiorahaston määrärahat menevät suoraan työntekijöille eikä instituutioille, eh, mutta muuten tuemme laajasti tätä. Kiitoksia. Ja nyt Guesta Edustaja Pimenta Lopes. Kiitos puhemies. Me olemme yhtyneet monen esittelijän ehdotukseen, joka parantaa komission esitystä, mutta tämä ei kuitenkaan paranna tätä rahastoa. Tämä on vain ongelmien lievennystä, kun pääomamarkkinat avautuvat ja tarvitaan lisää halpaa työvoimaa. Tässä on sellaisia työntekijöitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa Portugalissa, jotta monikansalliset yritykset täyttäisivät taskunsa. Ja tämä ikään kuin legitimoi irtisanomispolitiikkaa. Tässä on siis vain rahallisesti rahoja käytössä ja sitten on mainittava, että Euroopan tasolla rajoitetaan niitä toimia, joihin voidaan ryhtyä, että voidaan pitää työpaikat. Kiitoksia. Seuraavaksi FDD-ryhmästä äh, Jonathan on. 97 97 ja 98 viittaavat Brexitin vaikutuksiin EUn taloudessa. Tämä on ajankohtainen aihe, koska tunti sitten Ison-Britannian alahuone suurella enemmistöllä hylkäsi Theresa Mayn Brexit-sopimuksen. Tämä oli suurin tappi, jonka yksikään brittihallitus on koskaan kärsinyt aivan oikein sanoa, että Brexit tulee vaikuttamaan ystävyyden kuningaskuntaan ja EU-hun, ja toivon, että olisi jonkinlainen uskottava sopimus saatavilla. En tiedä oikeastaan, mitä nyt pitäisi tehdä, kun otetaan huomioon tämä äänestys globalisaatiorahastosta tai siirtymärahastosta, nimen muuttaminen ja muuta asiaa. Ilomielin sanoisin, että tämä kattaa kauden 2021-2027 mutta tällä ei mitään merkitystä Isolle Britannialle, koska siksi britannialaiset eivät tyhjää, koska ei se meille kuulu enää, mitä EU-ssa tapahtuu Brexitin jälkeen ja siirtymäkauden jälkeen. Ei meidän pitäisi sanoa EU, mitä sen pitäisi tehdä, mutta miten voi sanoa tämän ääneen? Miten voi sanoa tämän saman aikaan, kun epädemokraattiset voimat Yhdessä kuningaskunnassa ovat käyttäneet mein kammottavaa sopimusta ryhtyäkseen kampanjaan, jotta koko ero peruttaisiin tässä tapauksessa on kyse tehottomasta käytöstä globalisaatiorahasto tarkoittaa sitä, että rahaa lähetetään takaisin EUlle ja sitten sitä pitää anoa ja säännöt ovat kovin monimutkaiset ja sitten tulemme menettämään myöskin budjettialennuksen joten, ja kaksi kolmasosa rahasta menee hukkaan, joten koko tämä rahasto on ihan koko rahasto on epäterveellä pohjalla. Grazie, sul Seuraavaksi edustaja Kasa. Juuri support all'economia on tagħha Niin, tässä on erilaisia tukitoimia työntekijöille. Ja tällaiset toimet ovat strategisesti tärkeitä pitkän aikavälin toimia niin kuin sosiaalirahastossa, mutta sitten on tällaisia globalisaation rahaston toimia, jotka toimivat eri tavalla – ne ovat siis erilaisia, mutta ne ovat kuitenkin tärkeitä. Tämä on hyvin tehokas rahasto, koska sitä käytetään sellaisissa tilanteissa, joita ei voida ennakoida paitsi joissain tapauksissa tämä on ennalta suunniteltu, mutta periaatteessa tämä on tarkoitus käyttää sillä tavalla, että ihmiset, jotka joutuvat työttömäksi talouskriisin tai rahakriisin takia, ja minä olen todellakin nähnyt, että tämä pannaan täytäntöön, enkä voi ollenkaan olla samaa mieltä edellisen puheen kanssa siitä, että tämä on ihan järjetön. Minä olen nähnyt, miten Maltalla tätä on käytetty ja on voinut havaita, että työttömiksi joutuneet saivat uudelleen koulutusta ja he saivat työpaikan ja tuli uusia yrityksiä ja pystyttiin näin jatkamaan. On tärkeää tässä miettiä tätä kynnys arvoa 500-250 on tärkeää laskea. Irtisanottujen osalta tämän pitäisi olla sääntö eikä poikkeus. Tämä on tärkeä askel, jotta voidaan todellakin heijastella sitä, että yritykset ovat niin eri kokoisia ympäri Euroopan, erityisesti pienissä maissa, kuten Maltan kaltaisessa maassa. Haluaisin kiittää sitten hyvästä työstä. Kiitoksia. Mercedes Presso. Kiitos puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Globalisaatio Globalisaatio on aiheuttanut paljon haitallisia vaikutuksia tuotantojärjestelmämme ja sosiaalijärjestelmien roolimme pitäisi olla se, että suojelemme kansalaisiamme näiltä kielteisiltä vaikutuksilta ja suojata heitä epäreilulta kilpailulta, edistää kestävän kasvun tulevaisuutta, joka asettaa ihmisen keskiöön. Näistä syistä haluaisin muistuttaa tämän rahaston merkityksestä, joka useaan otteeseen on jo tukenut Äh, alueita, äh, jotka ovat vaikeuksissa. Äh, olen iloinen meidän ryhmämme tarkistuksesta, että laskettaisiin tätä vähimmäisrajaa ja myöskin se, että pienempiä yrityksiä voidaan ottaa mukaan. Usein pieniä yrityksiä ei otettu huomioon, vaikka se olisi pitänytkin tehdä, koska niillä on ollut suuri vaikutus alueeseen niiden vaikutus äh, alueen tilanteeseen vaikuttaa myös kriisin suuruuteen. Nyt äh, Euroopan täytyy tehdä tästä todellinen äh, ekologisen siirtymä, siirtymärahasto, jossa siirrytään kohti kestävämpää taloutta. Työntekijöiden täytyy olla uudenlaisen kehitysmallin keskiössä, joka yhdistää ympäristön ja työn Seuraavaksi Danuta Jasjowiecka. Kiitoksia puhemies. Nyt kun on tehty muutoksia globalisaatiorahastoon kaudelle 2021-2027, komissio pyrkii vastaamaan uusiin vaatimuksiin Euroopan taloudessa ja eurooppalaisten yritysten kannalta – Aiemmin, nyt on tarkoitus tukea työntekijöitä pelkästään silloin, kun kyse massa-irtisanomisista, vaan myöskin tapauksissa, joissa digitalisaatio ja automatisaatio ovat johtaneet työpaikkojen menetyksiin. Tämän tyyppisen rahaston pitäisi tehdä lähestyyhteistyötä ESF1 kanssa. Sen pitäisi kulkea käsi kädessä. Senkin kautta otetaan ihmisiä, kun menettävät työpaikkansa. Monet työpaikat saattavat kadota automatisaation vuoksi, siksi tuohon haasteeseen täytyy tarttua – Uskon, että muut muutokset, joita ehdotetaan asetuksen, ovat myönteisiä, varsinkin kun enemmän huomiota kiinnitetään PK-yrityksiin. Kannatan myöskin sitä, että raja lasketaan 500-250 tai jopa, 4, jopa 200, kuten työllisyysvaliokunta ehdottaa. Lisärahoitusta pitäisi antaa paikallisviranomaisillekin. Rova Haakinille haluaisin todeta, että työntekijät, jotka menettävät työpaikkansa Brexitin vuoksi. Heillekin pitää tarjota tukea. Aika loppui. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi Michael Detjen. Kiitos puhemies. Mikään ei ole niin varmaa kuin muutos. Globalisaatio globalisoituneessa taloudessa yritykset siirtävät työpaikkoja ympäri maapalloa. Siinä tulee voittajia ja häviäjiä. Työpaikkojen menettäjille Euroopassa haluamme varmistaa, että kun on kyse joukkoirtisanomista ja rakenneuudistuksista, tuetaan ihmisiä, alueita ja aloja, kun ne yrittävät löytää työpaikkoja ihmisille. Globalisaatiorahasto on tässä erittäin tärkeä. Jos se tulevaisuudessa voi tukea yrityksiä, aloja, rajoja ja alueita, kun on kyse yli 200 henkilön irtisanomisista. Tällaiset tuet antavat ihmisille uusia mahdollisuuksia. Nämä kysymykset ympäristövaatimuksista, äh, digitalisointi ja niin poispäin, ne voivat vaikuttaa vähemmän kauhistuttavilta, kun on tällainen tukimahdollisuus. Globalisaatiorahastoon on löydettävä kestävä äh, talous, jossa huomioidaan talousympäristö ja yhteiskunnalliset kysymykset. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi Lope Fontanier. Señor presidente, señor... Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Euroopan globalisaatiorahasto on ollut alusta alkaen tehokas. Se on antanut tukea irtisanotulle työntekijöille globalisaatioprosessiin liittyen ja pystymme myös mukauttamaan sitä sillä tavoin, että talouskriisikin saatiin syyksi ryhtyä toimiin ja nyt myös automatisointi ja digitalisointi otettu käyttöön syyksi kun on koko ajan muutosta, niin tuotantoprosessit muuttuvat ja meidän pitää olla aina ajan tasalla, jotta meidän politiikkamme olisivat todellisuuden tasalla. Meidän pitää Euroopan unionissa panostaa ihmisiin ja heidän osaamisensa parantamiseen. Erityiskyse on suuresta irtisanottujen määrästä. Siksi on tärkeää, että tämä rahasto pidetään jatkossakin sellaisena, että se reagoi tilanteisiin. Ja voin yhtyä siihen ehdotuksiin, että irtisanottujen työntekijöiden kynnystä muutettaisiin niin, että tämä mm, rahasto sitten voidaan ottaa käyttöön. Näin pystytään paremmin huomioimaan, minkälaisia yrityksiä Euroopassa on, sillä yhä vähemmän on tällaisia suurirtisanomisia. Pystytään toimimaan myös pienillä työmarkkinoilla pienemmissä tilanteissa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi eh, edustaja Simon. Mr. President, I rise e- exactly an hour since the House of Commons... Puhemies, eh, tasan tunti sen jälkeen, kun alahuone valtaisella enemmistöllä hylkäsi äh, Theresa Mayn Brexit-sopimuksen. Ja minä äh, puhun nyt keskustelussa eurooppalaista rahastosta, joka laittaa keski-eurooppalaista rahaa äh, paikoille meidän mantereillamme, jossa ihmiset suuressa määrin menettävät työpaikkoja ja se antaa heille pätevyyksiä ja mahdollisuuden palata äh, töihin. Ja minä äh, edustan West Midlandsin äh, vaalipiiriä, jossa todennäköisesti, erittäin todennäköisesti ihmiset menettävät työpaikkoja digitalisaation takia. Tämä on vaalipiiri, jossa Jaguar Land Rover ilmoisi, et, ilmoitti, että neljä puoli tuhatta työpaikkaa tulee häviämään ja minun vaalipiirini ei tule nyt hyötymään tästä rahastosta, ei nyt eikä koskaan. Kiitoksia oikein paljon näistä sanoja, e, sanoista. Niitä sietää harkita. Ja seuraavaksi edustaja Lenars. Kiitos puhemies. Euroopassa ei pidä puhua aina vain rahasta ja valuutasta, pitää puhua ihmisistä. On loogista, että kriisin yhteydessä, kun ihmiset menetetään työpaikassa globaalisen vuoksi, että näitä ihmisiä autetaan löytämään uusi työpaikka. Kyse ei ole tilastoista ja luvuista ja numeroista, vaan kyse on ihmisistä, esimerkiksi Alankomaissa, jotka ovat menettäneet työpaikkojansa ja myöskin pankkisektorilta. Kreikasta on kadonnut työpaikkoja, rakennussektoriltakin on kadonnut työpaikkoja. Kyse on oikeista ihmisistä, joilla on oikeita ongelmia. Tärkeää on, että EU ei pohdi pelkästään surunkan ongelmia, vaan ihan tavallisten ihmisten ongelmia ja myötävaikuta ratkaisujen syntyyn. Tämä on juuri se, mistä globalisaatiorahastossa on kyse. Toivon mukaan se voidaan käyttää tehokkaasti ja menestyksekkäästi. On tärkeää, että tänään lähetämme tärkeän viestin sen osalta, että myöskin tulevina vuosina EU tulee olemaan paikalla auttamassa ihmisiä silloin, kun he tukea tarvitsevat. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Romana Toms. Kiitos. Yli Kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun globalisaatiorahasto perustettiin. Kaikki tietävät, että tilanne on tänä aikana muuttunut ja siksi on todellakin paikallaan muuttaa sääntöjä, joiden pohjalta EGR toimii. Meidän pitäisi muuttaa näitä sääntöjä. Mielestäni tarvitaan edunsaajille uusia kriteerejä. Näistä muutoksista on erityisesti hyötyä niille jäsenvaltioille, joissa on paljon pk-yrityksiä, niiden yrityksille siis. Mutta kun kynnystä nyt muutetaan, niin meidän pitäisi minun maassani olla kunnianhimoisimpia. Viimeisen tilastotietojen mukaan ainoastaan 250 yritystä voisi täyttää nämä kriteerit, eli että on yli 250 työntekijää. Ja näiden muutosten myötä voidaan antaa käyttömahdollisuus niille työntekijöille, joita digitalisointi ja uudet teknologiset prosessit ovat siirtäneet syrjään mutta muidenkin rahastojen ja tämänkin osalta pitää olla yksinkertaiset säännöt, joita voimme valvoa. Kiitoksia oikein paljon. Tähän päättyy puhujalista. Nyt sitten puhujat listan ulkopuolelta. Ensin edustaja Hostefarian, mutta en näe häntä täällä salissa siinä tapauksessa. Edustaja Soidrova. Pane předsedo, děkuji za udělení slova kolegyně ja kollegové. Kiitoksia paljon, arvon varapuhemies, kollegat. Muutosluonnokset, joita ollaan tekemässä asetuksen, joka koskee globalisaatiorahaston varojen käyttöä, ovat muutoksia, joita minä tuen. Erityisesti arvostan sitä, että kynnystä ollaan laskemassa sen osalta, kuinka monta työpaikkaa täytyy olla kyseessä ja myöskin ajanjakso on pidennetty. Erityisesti pitäisi ottaa huomioon pienet jäsenvaltiot, kuten Tsekin tasavalta. Se on erittäin hyvä muutos pienten kannalta. Nyt pitäisi olla myöskin paremmat ja nopeammat, helpommat menettelyt, kun hakee tukea Hakemukset pitäisi käsitellä komissiossa paljon nopeammin kuin tällä hetkellä. On hyvä, että Euroopan parlamentti myöskin ottaa huomioon rahoituksen myöskin silloin, kun on kyse osa-aikatyöpaikkojen luomisesta. Tämä on tärkeää esimerkiksi lasten vanhemmille. Täten lasten vanhemmat pääsevät helpommin takaisin työelämään. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Marjas. Kiitoksia. Me keskustelemme tänään eurooppalaisesta rahastosta, jonka pitäisi ähm, lieventää globalisaation vaikutuksia. Tämä rahasto on osoittanut, että se todella pystyy tukemaan työntekijöitä, jotka äh, ovat olleet joukkoirtisanomisten uhria. Äh, Kreikan äh, tapauksessa rahasto ei ole kuitenkaan käytetty niin paljon kuin olisi ollut mahdollista, ja ne määrärahat, joita Kreikalle on tarjottu, ovat olleet varsin vähäisiä. Tämä on kuitenkin rahasto, joka voi tukea alueita, pk-yrityksiä ja voi auttaa siirtymävaiheessa. Ja tämän rahaston täytyisi myös reagoida automation aiheuttamiin seurauksiin ja on selvästi sanottava, kuinka suuri prosenttiosuuden on oltava, kun on kyse työpaikoista, jotka menetetään automaation takana. Tämä kynnys on laskettava 200 työntekijään. Mielestäni tämä on tärkeää. Ehkä tätä voitaisiin laskea jopa 150. Kiitoksia edustaja Anna Miranda. Kiitos puhemies. Irtisanomisten aiheuttamat vaikutukset alueillamme ovat hyvin suuria. Ja tämä tiedetään minun kaupungissani viikossa Ferrolissa, Espanjan Galisiassa ja siellä on satama teollisuudessa ja myös tekstiliteollisuudessa ollut Lakornian alueella irtisanomista. Olisi hyvä, jos alkoa yrityksissä ei koskaan saada kuulla tästä irtisanomisrahastosta komission ja sen tietää, minkälaisia ongelmia tuossa yrityksessä on. Tätä rahastoa ei aina ole käytetty hyvin läpinäkyvästi ja siksi pyytäisimme, että komissio voisi valvoa sitä, miten rahastoa käytetään ja miten huomioidaan ihmisten yhdistäytymisoikeuksia. Minä voisin kertoa kyllä esimerkkejä siitä, mitä Espanjan Galician alueen hallitus on tehnyt. On paljon yrityksiä, jotka ovat käyttäneet tätä rahastoa, jotta ne voivat olla toteuttamatta velvollisuuksiaan työolojen osalta ja lainsäädännön mukaisesti. Kiitos. Dziękuję bardzo i pan Stanisław Polczak. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Stanislav Polczak. Hän on viimeinen puhuja tässä menettelyssä ilman Kiitoksia puhemies minä tuen tietystikin tätä välinettä, joka on kyseessä. Kyse on todellakin erittäin hyödyllisestä välineestä, jolla voidaan auttaa hankalassa epäsuotuisessa asemassa olevia ihmisiä alueilla, eri alueilla Euroopassa. Auttaa ihmisiä selviytymään globalisoituneessa, globalisoituneessa maailmassa. Saattaa myöskin teollisuuden aloja, jotka ovat kriisissä. Haluaisin todeta, että jo heti alusta pitää katsoa, että tämä erinomainen ajatus koko rahasta – Mikäli eurooppalainen politiikka keskittyisikin aina näin tärkeisiin asioihin, kuten työpaikkojen menetyksiin, silloin me voisimme välttää Brexitin kaltaiset tilanteet. Tämä perustuu siihen, mitä edustaja Simon aiemmin toki sanoi, sen tuki, tukea se, mitä hän sanoi. Hän mainitsi asioita, jotka ovat erittäin tärkeitä tavallisten ihmisten kannalta. Siksi meidän täytyisi toden totta keskittyä juuri tällaisiin tärkeisiin välineisiin, jotka ovat erittäin suuressa arvossa ihmisten mielessä. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Taisen, teillä on puheenvuoro. Voitte reagoida siihen, mitä olette kuullut keskustelussa. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, jälleen kerran tuotan tervetulleeksi sen, että parlamentti hyväksyy meidän ehdotuksemme ensimmäisessä käsittelyssä ja myöskin hedelmälliset keskustelut. Tämä osoittaa mielestäni, että parlamentin mietintö tulee tarjoamaan vahvan pohjan toimielten välisille neuvotteluille, jotka seuraavat. Kuten aina, komissio on avoin keskusteluille trilogeissa ja tulee toimimaan reiluna välittäjänä. Kun olemme äh, uudistaneet tämän, äh, niin olemme äh, antaneet globalisaatiorahastolle tarpeelliset puitteet reagoida tässä työmaailmassa ja olen iloinen, että parlamentti tukee tätä. Meidän pitäisi täyttää kansalaisten odotukset. Haluaisin kiittää parlamenttia sen jatkuvasta tuesta ja nopeasta hyväksynnästä ja olen vakuuttunut siitä, että Romanian puheenjohtajuuskaudella tulemme pääsemään osittaiseen yleiseen lähestymistapaan ja Tämä oli vastaus yhteen esittelijän kysymykseen. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos komission jäsen, kiitos keskustelusta. Äänestys toimitetaan huomenna. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Ah, olin väärässä, Maria. Sinulla on puheenvuoro. Kiitos puhemies. Olisi ensinnäkin kiittää komissiota siitä, että se ryhtyy aloitteelliseksi, koska ilman komission aloitetta olisi ollut vaikeaa meidän tehdä työtä varaston parantamiseksi. Siksi kiitän komissiota. Kiitän yhtä lailla kaikkia poliittisia ryhmiä ja esittelijöitä, lausunnonlaatijoita, jotka tekevät yhteistyötä minun kanssani tämän uuden lainsäädännön yhteydessä. Jälleen kerran pyytäisin teiltä vielä lisää ponnistusta huomisen äänestykseen. Kuulemme teemme työtä Työläisten puolesta tietystikin erittäin tärkeää varmistaa työläisten koulutus, mutta mikäli työpaikkoja ei luoda näitä työntekijöitä varten, ja nythän tilanne on erittäin hankala, silloin heidät on vaikea saada uudestaan työelämään. Minusta vaikuttaa tärkeältä, että hyväksyttäisiin tarkistus, jota huomenna esitän, jotta saadaan aikaan tällainen vastapaino. Kyse on yhtäältä työläisten koulutuksesta ja toisaalta täytyy varmistaa työpaikkojen tarjonta, jotta ihmiset pääsevät takaisin työmarkkinoille. Juuri tässä hengessä olen tehnyt tarkistuksen. Toivon mukaan se saa huomenna tukea kaikilta ryhmiltä, jotka ovat olleet tukemassa myöskin tätä siirtymärahastoa. Kiitos oikein paljon esittelijälle ja pyydän anteeksi, eh, eh, että eh, tein tämän virheen. Päätän nyt keskustelun. Äänestys toimitetaan huomenna. Seuraava asia esityslistallamme on Veronika Lope Fontanien mietintö Euroopan sosiaalirahasto Plus. Jälleen kerran kuulemme ensin esittelijän puheenvuoron, sitten valiokuntien puheenvuorot ja sitten meillä on keskustelu. Ensimmäinen puhuja on esittelijä Veronika Lopefontani, olkaa hyvä. Senior president. Kiitos oikein paljon puhemies, hyvä komission jäsen. Ennen kuin aloitan puheenvuoron, niin haluaisin kiittää muita varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä neuvotteluissa, mutta palaan tämän asian vielä myöhemmin. Komission esittämä teksti oli hyvin suuri apu, koska se, että yhdistetään nämä eri rahastot tähän yhteen rahastoon ja pidetään mukana nämä kaikki eri tavoitteet, näin voidaan yksinkertaistaa hallintoa ja eri menettelyjä. Se, että se nivotaan ohjausjaksoon, antaa jäsenvaltioille joustavuutta, että voidaan keskittyä niin aiheisiin, joita pidetään tärkeimpinä. Ei saa unohtaa, että kansalaiset ovat Euroopan unionin tärkein pääoma ja siksi heidät on asetettava meidän politiikkamme keskiöön Talouden elpyminen on tosiasia, mutta vielä on tehtävää paljon. Tarvitaan parempaa työllisyystasoa, erityisesti nuorten keskuudessa on uudistettava koulutusjärjestelmiä niin, että ne mukautetaan työmarkkinoiden tarpeisiin. Elinikäistä oppimista on parannettava erityisesti vanhempien työntekijöiden keskuudessa ja pitää torjua syrjäytymistä ja köyhyyttä. Haluaisin korostaa mietinnöstä seuraavia kohteita. Eh, kohtia. 27 prosenttia lisätään eh, sitä rahoitusta, joka ESF Plusasta annetaan sosiaaliseen integraation esimerkiksi romanien osalta ja 3 prosenttia annetaan lisää niille ryhmille, joiden asema kaikkein vaikein ja heille annetaan elintarvikeapua ja materiaalista apua ja ryhdytään toimiin, jotta he voivat paremmin osallistua yhteiskuntaan ja nuoret ovat unionin tulevaisuus ja siksi heidän mukanottamisensa työmarkkinoille ja yhteiskuntaan on tärkein asiamme. Ehdotamme, että kaikki jäsenvaltiot varaisivat ainakin 3 prosenttia varoistaan niiden auttamiseen, joilla ei ole työpaikkaa tai koulutusta ja tarvitaan myös apua niille, jotka, joissa on yli 15 prosenttia tällaista ongelmaa, niin pitää antaa yli 15 prosenttia siihen. Ja sitten myös eh, lasten köyhyys on tärkeä ongelma. 26 prosenttia EUn lapsista on syrjäytymisvaarassa. Tällaista ei voida hyväksyä. Lasten köyhyys vaikeuttaa lasten kehittymistä, eivätkä he pysty kunnolla integroitumaan yhteiskuntaan, jos halutaan, että kaikki Euroopan kansalaiset voivat olla tasa arvoisessa asemassa mahdollisuuksiensa osalta, niin pitää lähteä liikkeelle lapsista. Ja siksi pyydämme, että perustettaisiin lapsitako, jossa olisi 5,9 miljardia euroa. Ja naisten ja miesten välinen tasa-arvo on toinen tärkeä seikka. Artiklassa 6 mainitaan ne toimintojen on ryhtyvä, jotta tämä toteutuisi. Esitetään myös erityisiä toimia, että voidaan lisätä naisten osallistumista yhteiskuntaan ihmisten, vammaisten ihmisten mukaanottaminen yhteiskuntaan on toinen tärkeä seikka. Ja täällä on jatkuvasti viittauksia yhdistyisiin kansakuntiin ja syrjäytymättömyyteen ja tämän lisäksi rahaston tavoitteena on parantaa pääsyä työmarkkinoille koulutukseen. Ja lopuksi haluaisin vielä puhua sosiaalisen sektorin yrityksistä, kolmannen sektorin yrityksistä. Ensimmäistä kertaa ne otetaan tänne mukaan, tämä sosiaalitalous, ja tästä on apua sitten muillekin yrityksille Portugalin, Espanjan tyyppisissä maissa, missä ESF on todella tärkeää, jos ajatellaan näitä haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Tämä on todellakin hyvin laaja mietintö. Kahdeksan valiokuntaa on laatinut lausunnon. Ympäristövaliokunta, budjettivaliokunta, talousalan valvontavaliokunta, aluekehitysvaliokunta, kulttuuri- ja koulutusvaliokunta, oikeusasianvaliokunta, kansalaisvapauksien valiokunta ja naisten oikeuksien ja tasa-arvon valiokunta. Joten aloitamme ensimmäistä puhujasta, nimittäin Envi-valiokunnasta, ympäristövaliokunnasta. Busoi. Edustaja Pusoi. Kiitoksia puhemies. Euroopalla on nyt kolme terveysalan ohjelmaa, joilla on erittäin tärkeitä hyviä vaikutuksia. Nyt komissio on ehdottanut, että tämä olisi osa tätä ESF Plus-rahastoa, sen terveysosio. Äh, meidän valiokuntamme on tukenut sitä, että jatkettaisiin terveysohjelmaa, äh, koska se olisi antanut äh, tärkeän viestin, koska viimeisen eurobarometrinkin mukaan suurin osa kansalaista tukee sitä, että Euroopan unioni puuttuisi voimakkaammin terveysalaan riippumatta siitä, onko se osa ESF vai erillinen ohjelma, sillä pitää olla selkeät tavoitteet. Envi-valiokunnan ehdotus, meillä oli täysi toimivaltuus terveyskysymyksissä, on se, että nostetaan tätä rahoitusta 473 miljoonan euroon ja että keskitytään potilaisiin, enna, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja että olisi mahdollisuus tehokkaasti viedä eteenpäin toimintasuunnitelmia ja maksimoida synergiaetuja erilaisten välineiden kanssa, joissa terveysasiat ovat esillä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Tyson.